Hodge ja Slavomir Koslovski ovat, eh, on valittu. He astuvat eh, herra Marek Josef Krobacin ja David Bodan Jakievicin tilalle eh, lähtien 27. marraskuuta 2015. Tervetuloa uusille kollegoille ja työjärjestön mukaisesti heillä on täysi oikeus osallistua parlamentin kokouksiin ja sen